kaikkiin muihinkin relevantteihin tapahtumiin ja valppaasti seuraamme tilannetta maassa. Kiitos. Kiitoksia komissio sen Lewandowski. Keskustelu tähän päättyy. Äh, on jätetty kuusi päätöslauselmaesitystä ja äänestys järjestetään seuraavan keskustelun jälkeen. Viimeinen kohta esityslistalla on keskustelu Rohingya-muslimien tilanteesta ja annan ensin puheenvuoron äh, päätöslauselman laatijoille. Ensinnäkin kollega Tsarnetski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, e, pani przewodniczący, szanowni... Kiitos, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti puhuu jälleen kerran – muslimien oikeuksien puolustamisesta. Minä muistutan päätöslauselmasta Kiinan muslimeista, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ja tämä on toinen, samantyyppinen tapaus. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti ei syrji eri uskontoja Euroopan parlamentti puolustaa uskontoa. Se ei ainoastaan puolusta kristinuskoa, joka on oman mantereemme suurin uskonto, vaan me pyrimme enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi puolustamaan muita, myös islamia. Kiitoksia kollega Tsarneski ja seuraavaksi kollega Senisin yksi minuutti panie przewodniczący. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Rohingya muslimi vähemmistö on yksi kaikkein vainotuimmista kansoista koko maailmassa. Se kärsii kidutuksesta, väkivallasta, liikkumuuden vapaudesta, joukkopidätyksistä ja koulutuksen pääsyn puutteesta. Se, mikä on tärkeää, on, että humanitaarinen apu saavuttaisi rohingya-muslimit. Pakolaisten pitäisi pystyä liikkumaan vapaasti ja rohingoilla pitäisi olla mahdollisuus saada kansalaisuus. YK on ihmisoikeus komissaarin pitäisi saada avata toimisto Burmassa. EU-korkean edustajan pitäisi nostaa tämä esiin Burman ja muiden asianmaiden kanssa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Kilnilse. Kiitoksia puhemies. 11. kesäkuuta YK on erityisraportoija totesi, että ihmisoikeusrikkomus Rohingya väestöä vastaan Rakinen valtiossa on systemaattista eh, yleistä ja rikoksentekijät edelleenkin nauttivat täydestä rankaisemattomuudesta. Aikaisemmassa täysistunnossa täällä parlamentti päätti ilman ehtoja ottaa Burman mukaan GSP-järjestelmän eh, tietenkin GSP-järjestelmä kuuluu yhteiseen EUn kauppapolitiikkaan, mutta meitä, meidän tehtävämme on varmistaa johdonmukaisuus, joka liittyy kauppapolitiikkaamme ja perusoikeuskirjaan. Niiden välillä pitää olla loogista toimintaa. Siksi artikla 15 yleisessä tuljetusjärjestelmässä toteaa, että GSP-asema voidaan keskeyttää, jos järjestelmästi ja vakavalla tavalla rikotaan perusoikeuksia vastaan silloin, kun asi, tosiasiat on voitu todeta virallisesti, kun otetaan huomioon YK on erityisraportoijan lausunto, samoin monien kansainvälisten kansalaisjärjestöjen lausunnot rikosta, jota on tehty rohinkaväestöä vastaan. Siksi me pyydämme, että komissio väliaikaisesti keskeyttäisi yleisen tullietuusjärjestelmän, josta maa nauttii. Samoin Euroopan viesti olisi selkeä. Poliittisesti rohinga-ihmisten tragedian pitää loppua. Heidän pitää saada kansalaisuus ja heidän pitää voida nauttia samoista oikeuksista kuin kaikki muutkin Burman kansalaiset. Vielen Dank, Frau Kollegin Paljon kiitoksia kollega Kiel Nielsen ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Shah. Thank you, President. Kiitos puhemies komission ja sen kollegat. Väkivalta, kidutus, raiskaukset ja rohingamuslimien omaisuuden tuhoaminen on saatava päätökseen. Burmassa Human Rights Watch puhuu nyt rikkomuksista ihmisyyttä vastaan ja etnisistä puhdistuksista. Nämä ovat järkyttäviä tapahtumia 130 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotipaikoistaan, eivätkä saa riittävää tukea. Samalla lehdistö, tiedotusvälineet eivät pysty vapaasti toimimaan online tai offline. Me haluamme tukea demokraattisia uudistuksia, mutta hallitus ei voi jättää rohinga vähemmistöä ulkopuolelle. Kansalaisia on suojeltava ja väkivaltaan syyllistyneet turvallisuusjoukot esimerkiksi on saatava vastuuseen. Toivomme, että hallitus mahdollistaa YK pääsyn ja valvonnan. Ihmisoikeuskysymykset on otettava EUn puolelta korkeimmalla tasolla huomioon ja saatava lausekkeet myös sopimuksiin. Sarjavin palkinnon saaja Ansan Suki on ollut liian hiljaa roinga muslimien tilanteesta. Toivomme, että hän puhuu ihmisoikeuksien puolustajana vielä äänekkäämmin heidän oikeuksistaan. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Schaake ja nyt kollega Vergia kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Niin kuin eri, YK on erityisraportoijan korostanut Myanmarin tilanteessa, kolme rohinkanaisen murhaa, jotka osallistuvat mielenosoitukseen, joka rauhanomainen viime viikolla, on viimeinen esimerkki tämän vähemmistön kohtalusta, joka on todella maailman vainottuin YK raporttien mukaan. Veden saat, ihmisoikeudet, koulutus on todella huonoissa kantemissa. Rohinkat, joita on noin 1800, eh, he eivät, eivät edes ole Burman valtion silmissä olemassa viime vuod- tämänvuotinen raportti puhuu myös etnistä puhdistusta. Hallitus vainoaa heitä, turvallisuusjoukot samoin, viranomaiset mukaan lukien uskonnolliset järjestöt. Koko poliittinen luokka Burmassa kantaa oman vastuunsa tästä asiasta. Todellakin kansainvälinen demokratialiiga pärjää juuri, tuskin pärjää paremmin. Samoin Aung San Suu Kyi on ollut varsin hiljaa. Jotkut paikalliset järjestöt pyrkivät vähentämään heidän, rajoittamaan heidän mm, mahdollisuuksia saada lapsia. Monilla ei, ei ole mitään perusoikeuksia tai heidän perustarpeensa eivät täyty. Monet kärsivät sairauksista, jotka voitaisiin kuitenkin helpolla tavalla hoitaa. Ja kun sitten he pakenevat Bangladesiin tai Taimaaseen, heidät karkoitetaan tai kärsivät järkyttävistä pidätysoloista. Tämä systemaattinen vaino, minne he sitten vaan menevätkin, saanut ajattelemaan romanien tilannetta. Tämä on toinen etninen vähemmistö, myös jotkut muut vähemmistöt kärsivät samanlaista asioista. Viime kuussa viittasimme taloudellisiin sanktioihin ja uhkasimme GSP-järjestelmän poistamisella. Minä pahoittelen sitä, että Burman hallitus on käyttänyt hienosti hyväkseen meidän e- intressejämme. Ihmisoikeuspuheet EU-sta eivät juurikaan tässä ole auttaneet. Kollega Versia, kiitoksia. Otatteko kysymyksen edustaja Katsmarekilta? Olkaa hyvä, kollega Katsmarek. E, odnośnie e, Aung San Suu Kyi, bo w... Edustaja Versia, minulla on kysymys liittyen Aung San Suu Kyiin. Meidän päätöslauselmassamme sanotaan, että Aung San Suu Kyi vastustaa tätä kahden lapsen politiikkaa. Joku tässä nyt on pielessä. Frau Kollegin Verger, möchten Sie reagieren? Kollega Verger, haluaisitteko reagoida tähän? Je ne sais pas si Madame Aung San Suu... En tiedä, onko Rova Aung San Suu Kyi tätä vastaan protestoinut. Tiedän, että hän on vaiennut näistä vainoista, joista rohingat kärsivät ja ja hänen oman puolueensa jäsenet ovat osallistuneet vainoon, josta tämä väestö kärsii. Ja ikävä kyllä rova Aung San Suu Kyiin puolue on varsin hiljaa ja tämä sanakin on varsin heikko, kun ajatellaan näitä vainoja, joista kuitenkin rohinka ihmiset kärsivät. Ja kuten sanoin, he ovat maailman vainotuin kansa. Kiitoksia kollega Jekle Kiitos puhemies komission jäsen kollega Kasmarek Valitettavasti minun on oltava nyt edustaja Versiaan ja edustaja Shakin kanssa samaa mieltä. Myös keskusteluissa Nobelin rauhanpalkinnon saan kanssa hän ei ole rohinga vähemmistön puolesta puhunut niin äänekkäästi kuin olisimme toivoneet. Mitä demokratisointiin ja avoimuuteen tulee, sen edistäminen on tervetullut IPP e mielestä aina, mutta – jatkuva syrjintä Rohingya vähemmistöä vastaan on saatava päätöksen. Heidät on tunnustettava Myanmarin kansalaisina. Heillä on oltava kaikki kansalaisoikeudet ja velvollisuudet. Päätösvalseumassa emme ainoastaan vetoa Myanmarin hallituksen, vaan koko kansan myös opposition, jotta kaikkilainen Rohingya-vähemmistön syrjintä voidaan lopettaa eri etnisten ryhmien sovun aikaansaaminen on tärkeää, jotta voidaan saada vakautta tähän vielä nuoreen demokratiaan. Yleinen tullietuusjärjestelmä Myanmarin osalta on asia, jota tuen, en ehdoitta, mutta tuen ponnekkaasti kuitenkin. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Jekille. Tässä olivat päätöslausuman laatijat. Nyt sitten puhujat ryhmän nimissä. Ensinnäkin edustaja Katsmarek, yksi minuutti. Panie komisarzu, szanowni państwo, Puhemies, komissiossa hyvät naiset ja herrat, me kaikki olimme erittäin iloisia nähdessämme Burman muuttuvan, mutta etniset ja kansalliset vähemmistöt, niilläkin pitää olla, ja niillä pitää voida nauttia täysin perusoikeuksista, perusoikeuksistaan. Muutoin kansainvälinen yhteisö ei voi olla tyytyväinen. En nyt halua selittää, minkä tyyppisestä vainosta on ollut kyse. Muut ovat tästä puhuneet, mutta puhuisin kuitenkin vainon syistä. Mielestäni ongelma on siinä, että Rohingan väestöä ei ole tunnustettu Burman kansalaisina. He eivät nauti kansalaisoikeuksista meidän päätöslauselmassa vedotaan viranomaisiin siellä, että he muuttaisivat kansalaisuuslainsäädäntöään varsin usein, kun keskustelemme torstaisen kielistä kysymyksistä. Me valittelemme sitä seikkaa, että olemme voimattomia maineissa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Ja kuitenkin on samaa mieltä he, niistä, jotka ovat puhuneet täällä GPS, GSP-järjestelmästä, voisi ainakin roh, uhata sillä, että vedämme pois yleisen tullietuusjärjestelmän Burmaltakin. Kiitos. Kiitos paljon kollega Kasmarek. Nyt kollega Munis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies kun pyrimme toimimaan vainoa vastaan, se on meille keskeinen kysymys ihmisoikeuspolitiikassa minun ryhmässäni. Niin siksi me korostamme, korostamme, että on tärkeää, että tehdään kansainvälinen tutkimus rikkomuksista, jotka kohdistuvat rohinka muslimeja vastaan. Me uskon, että virallinen tutkinta on ollut pettymys, koska heitä ei ole tunnustettu vähemmistöksi, koska ei ole asettu syytteeseen ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien ja, ja on tällainen apartheid-politiikka tavallaan käydessä. Viranomaisten pitäisi olla yhteistyössä YK kanssa Burmassa. Kaikenlainen syrjintä ja liikkumisen rajoittaminen pitäisi poistaa. Heillä pitäisi olla kunnolla myös kansalaisuus. Ja tämä laki, joka haluaa sulkea heidät kansalaisuuden piiristä, sen sitä pitäisi hyväksyä. Kans, äh, kansalaisjärjestöjen pitäisi saada, voida avustaa tarpeessa olevia väestöjä Rahinen osavaltiossa. Ja oikeastaan kaikki tarvittava löytyy kansainvälisestä oikeudesta. Kiitos paljon kollega Monisteorko ja nyt kollega Ojulan yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä pahoittelen järkyttävän väkivallan käytön uhria Rohingan vähemmistön joukossa. Ja haluan, että tämä loppuu ja että viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta kaikki vähemmistöryhmät voivat siellä elää. Tämä ei ole sisäinen kysymys ja toivon, että naapurivaltiot myös antavat tukea, jotta voidaan ratkoa nykyongelmat mahdollisimman pian. 130 000 rohingaa on joutunut siirtymään ja elänyt leireissä ja muualla, ja he heidän on saatava kipeästi tarvitsemaansa humanitaarista apua. Toivon, että korkea edustaja ottaa tämän kysymyksen esiin asianmaiden vastapuolten kanssa, jotta saataisiin nopea rauhanomainen ratkaisu. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Ojuland ja seuraavaksi poliittisen kollega Schlyt. Tack, herr Kiitos puhemies. Ajattelen, että joku vainoa ja tuhoaa omaisuuttanne ja kaikkea ainoastaan sitä varten, että on tietty usko. Poliisin soittaa sitten avuksi ja poliisi on näiden sortajien puolella ja kun joutuu sitten pakenemaan, ei löydä mitään turvapaikkaa. Tämä on tosiasia. Tuhansille, jopa yli sadalle tuhannelle rohingan muslimille. Mitä me teemme? Me katselemme täältä ja hyväksymme päätöslausamme. Aikaisemmin tällä viikolla äänestettiin sotilasvoiman lisäämiseksi ulkosuhdehallinnossa. Mitä hyötyä siitä on? Ei mitään. Meidän täytyy katsoa vuoden 1999 lupauksia tosissaan. Nyt tarvitaan siviilirauhan toimia, jonkinlaiset sovittelijoiden joukot, insinöörejä, asianajajia, veroviranomaisia, byrokraatteja, jotka voivat rakentaa yhteiskuntaa, ei sotavoimia, jotka vain pommittavat. Silloin ei voida auttaa tätä kansaryhmää. Toivon, että komissio tekee aloitteen, jotta siviilijoukkoja voidaan rakentaa, jotta voidaan tarjota apua konflikteissa ennen kuin konflikti

Ja jos kaikki eh, pitävät kiinni puheajosta, niin en voi ottaa uusia puheenvuoroja, mutta voin kaikki eh, ottaa tältä listalta, joka minulla on. Kollega Korhola ei ole täällä, joten seuraavaksi kollega Sonic. Ah oui, merci. Je pas entendu. Wielu Birmańczyków postrzega muzułman. Monet burmalaiset ajattelevat, että Rohingya-muslimit ovat laittomia maahanmuuttajia Bangladesista. He eivät saa mennä naimisiin, he eivät saa mennä kouluun. Euroopan unionin tulisi auttaa Burmaa toteuttamaan tarpeelliset uudistukset. Meidän tulee vedota Burman hallitukseen, jotta varmistettaisiin, että sen poliisiviranomaiset suojelisivat Rohingaa järjestäytyneeltä väkivallalta. Äh, rikosten ja väkivallan tekijät on vietävä oikeuden eteen. Meidän on vedottava kaikkiin alueen maihin, jotta ne avaisivat rajansa äh, tästä vähemmistöstä tuleville pakolaisille. Lisäksi on tuettava Burman hallitusta, kun se yrittää etsiä pitkän tähtäimen äh, ratkaisuja, jolla juuritaan tämä konflikti. Kiitoksia kollega Sonik. Kolejny poruszamy na forum Parlamentu Europejskiego problem. Puhemies. Ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme Roenga muslimivähemmistöstä Rahinen osavaltiossa läntisessä Burmassa. He eivät saa vapaasti liikkua, heillä on rajoitettu mahdollisuus saada terveydenhoitoa, koulutusta, heidän maansa on otettu heiltä pois. Vuoden 12 jälkeen vainot ovat lisääntyneet, väkivalta samoin rohinkaväestöä kohtaan, rohinka-muslimit eivät voi nauttia oikeudesta tai edes humanitaarista avusta. Me vetoamme Burman viranomaisilta lopettaisivat kaiken tyyppisen vainon tämän yhteisön jäseniä kohtaan väkivaltaisen toimien, toimiin syyllistyjät täytyy saada oikeuden eteen. Rohinkaan vähemmistön jäsenten pitää voida nauttia täysistä kansalaisoikeuksista. Muutoin epävakaus vain lisääntyy maassa. Kiitoksia kollega Geringer de Odenberg. Kollega Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Miera utlaku, ktorému je vystavená moslimská... Kiitos puhemies komission jäsen. Se, miten rohinga muslimeja vainotaan, on johtanut vastalauseiden ryöppyyn. Uskonnon, uskonvapauden rikkomukset ovat selkeitä ihmisoikeusrikkomuksia. Meidän tulisi nyt painostaa Burmaa. Meidän pitäisi käyttää yleistä tulietuusjärjestelmää keinona painostaa Burman hallitusta antamaan kansalaisoikeudet Rohingan vähemmistölle. Rohinga pakolaiset ja siirtymään joutuneet ansaitsevat apua ja tukea. Ei tai saa enää vainota. Kiitos. Film. Paljon kiitoksia kollega Paska. Kollega Lisek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia oikein paljon puhemies. Komission jäsen Burman kansa on kärsinyt hirveistä asioista viimeisen vuosikymmenten aikana. Nyt Burmalla on mahdollisuus osallistua demokraattisten valtioiden yhteisöön. Burmasta voi tulla todellinen valtio. Euroopan unioni tulisi auttaa Burmaa tässä. Meidän tulisi antaa neuvoa, rahoittaa, auttaa siinä, että rakennetaan demokraattinen normaalisti toimiva valtio. Sellaisen täytyy kunnioittaa kansalaisvapauksia ja oikeuksia. Sen täytyy taata kaikille vähemmistöille, etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille oikeutensa. Toivon, että tulevissa Burman vaaleissa on Euroopan unionin vaalitarkkailumissio paikalla. Ja toivon, että kun tapaamme Burman poliitikkoja puolueesta riippumatta, osoitamme selvästi, että perusoikeudet on taattava. Kiitoksia. Ja viimeisenä puheenvuorona Irlannin edustajakollega Kelly. Kiitos puhemies. Kiitos, että näin monet saavat puhua tänä iltapäivänä. Tämä on järkyttävä lista, kun lukee tuon A-kohdan. Vaino lisääntyy rohinga vähemmistöä vastaan. Näin tuetaan omaisuutta, uskonnon harjoittamisen paikkaa. Pidätetään joukottaan, vangitaan summittaisesti, kidutetaan, raiskataan ja rajataan heidän liittymään liikkumisvapauttaan, avioikeuttaan ja koulutukseen pääsyä. Meillä on tässä ongelma käsillä. En usko, että Euroopan unioni pystyy tämän ongelman ratkaisemaan. Meidän täytyy käyttää muita mahdollisuuksia saada ratkaisu lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Minä toivon, että me voimme auttaa tätä vähemmistöä hyvin nopeasti. Kiitos. Words, ja kiitos kommenteista Nielinin puheenjohtajakaudesta puhemies. Dank, Herr Paljon kiitoksia kollega Keli. Ja sitten keskustelun lopuksi puhuu nyt komission nimissä komission jäsen Lewandowski. Puhemies arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, komission nimissä olen tyytyväinen tähän päätöslausumaan, jonka parlamentti on laatinut koskien rohinkaväestön tilannetta Kyseessä on maassa, maasta, joka käy syviä muutoksia. Näin on tapahtunut vuodesta 2011. Se pyrkii demokratiaan, kehitykseen, tasapainoon. Kun avataan poliittista tilaa, mutta kysehän ei ole vain tästä maailmankolkasta, on tällaisia pitkänaikaisia jakolinjoja yhteiskunnassa. Nyt ne alkavat näkyä ja nousevat pintaan ja rohinkaväestön tapaus on tästä esimerkki. Tämä monimutkainen ihmisoikeudellinen tilanne tarvitsee nopeita toimia, mutta tässä tarvitaan myös poliittisia ratkaisuja, joilla tartutaan jännitteisiin eri yhteisöjen välillä. Kyseessä ei ole ennen kaikkea vain uskonnosta. Maan presidentti on julkisesti pitänyt väkivaltaisuuksia järjettöminä, reaktionäärisinä ja ääriliikkeen edust- ilmiöinä. Hän mielestäni ymmärtää, minkälainen vaara syntyy maalle tästä, ja, ja jos ja, tämä voi haitata etnistä rauhanprosessia. Yhtäläinen oikeus kansalaisuuteen on peruskysymys, kuten herra Kasmarek sanoi. Me edelleenkin haluamme rohkaista hallitusta toteuttamaan vuoden 52 kansalaisuuslakia Rahinen osavaltiossa lakia täytyy toteuttaa täysin, mutta se olisi hyvä, jos laki koskisi todellakin kaikkia. Me esitämme jatkuvasti tämän huolemme. Viime, viime, viimeksi herra Stavros Lambridinis, ihmisoikeusedustajamme, vieraili maassa. Hän tapasi hallituksen, ihmisoikeus, kansallisen ihmisoikeuskomission ja Rohingya-väestön edustajia. Ja me keskustelimme asiasta myös ulkoasian neuvostossa huhtikuussa ja vaadimme nopeaa toimintaa, jota vähennettäisiin yhteisöjen välistä vä- väkivaltaa. Korkea edustaja Catherine Ashton henkilökohtaisesti vetoaa viranomaista, he suojelevat vä- siviiliväestöä väkivallalta ja veisivät tarvittavat tapaukset oikeuden eteen ja varmistaisivat sen, että humanitaarinen apu pääsee vapaasti perille. Tarvittaessa EU jatkossakin tulee välittämään humanitaarista apua niille, jotka se tarvitsevat, jos pääsy taataan. Sama koskee humanitaarista toimintaa Syyriassa. Me valvomme ja seuraamme tilannetta ja vuoropuhelussa hallituksen kanssa yritämme tarttua sekä humanitaarisiin tilan kysymyksiin, mutta myös pit, pyritään etsimään pitkäaikaista poliittista ratkaisua etnisille jännitteille eri yhteisöjen välillä. Tämän maahan pitäisi olla tiellä kohti täyttä demokratiaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komissio San Lewandowski. Keskustelun lopuksi on jätetty kuusi päätöslauselmaesitystä. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään heti nyt. Ymmärtääkseni kollega mun